Okay, friends. Uh, first... No niin, hyvät ystävät. Ensin annetaan tulkeille tilaisuus kertoa ilmoitusasia. Olkaa hyvä. Tulkiteetteriin. Tänään on tulkkien ja parlamentin hallinnon välisen työehtokiistan ja siihen liittyvien tulkkien protestitoimien 37. päivä. Tästä johtuen tulkkaus päättyy tässä kokouksessa täsmälleen aikataulun mukaisesti kello 18.30. Kiitos ymmärryksestä. Okay, friends. No niin, ystävät. Aloitetaanpa äänestys. Suullinen kysymys neuvostolle. Neuvoston suositus, joka liittyy sosiaalisen suojelun saatavuuteen työntekijöiden ja itsenäisten ammatinharjoittajien kannalta. Äänestys alkaa nimenomaan äänestyksenä. Ja päättyy hyväksytty 47 0 nolla Then we'll, uh, vote on the... Ja sitten kysymys komissiolle. Sama aihe, äänestys alkaa. Ovat kaikki äänestäneet. Jos ovat, niin sitten äänestys päättyy hyväksytty. 49 puolesta ei yhtään vastaan ääntä. Kiitos tästäkin. Ja sitten varsinainen äänestysluettelo. Työ- ja tasapaino. Tarkistus 263. Äänet puolesta. Vastaan tyhjää, hylätty. Juri 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi M puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 264 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 265 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 raukeaa ja sitten 267 puolesta vastaan tyhjää hylätty 268 puolesta vastaan tyhjää hylätty 269 puolesta vastaan tyhjää hylätty Kompromissi 20 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 21 sivulla 4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten sivulle 5 kom- Sivulla 6, kompromissi 22. Kompromissi 22 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi H puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 23 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 24. 24 siis puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 35 yhdessä tarkistuksen 340 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 339 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 341 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Sitten 342, 3, 4, 5 ja 6 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 347 puolesta vastaan tyhjää hylä. Tarkistamme numero 347. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 26 348 puolesta. Ai se Kompromissi 25 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 361 yhdessä juuri 32 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Vaihtoehtoinen kompromissi 26a puolesta vastaan tyhjää, hylätty. Sitten no tarkistamme vaihtoehtoinen kompromissi 26a. Äänestys alkaa. Ja... Ai se oli yksi liikaa. Now it's okay. The vote is closed and it's rejected. Hylätty 11.23. Sitten kompromissi 26 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 384. 348, 384 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 384. Äänestys alkaa nyt päättyy. Hylätty 2026. FEM 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 388 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 389 puolesta. Ai se raukeaa luulemme, että raukeaa. Ei kun äänestetään numerosta 389 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 393 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 394 raukeaa. Seuraavakin, kuten seuraava Eli toinen osa tarkistuksessa 391. Siitä äänestetään vaiko ei. this one? 393, 91. The second part. The second part. Second part. So if we the vote. so we vote. Äänestetään toisesta osasta tarkistuksessa 391. Äänestys alkaa. Ei vaan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavat raukeavat, eli kompromissi N puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 414. 414 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi Ai tarkistamme numero 414. Äänestys alkaa. Ja lii, yksi liikaa SDssä. Nyt on kunnossa. No, <laughs> no niin. Hylätty 21.30. Kompromissi 32 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty kompromissi I puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 424. Ei vaan suoraan kompromissi 28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 430 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty Kompromissi B puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 39 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment 466. 466 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 469 puolesta vastaan tyhjä hylätty. It falls 457. Ei vaan se raukeaa. Compromise 27 was... Kompromissi 27 hyväksytty. Mm. We can discuss it later. No keskustellaan sitä myöhemmin, mutta se varmasti raukeaa. Kompromissi 33 nyt puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Amendment. 491. Löytyikö puolesta vastaan tyhjää? Tarkistamme numero 491. Äänestys alkaa. Ja päät. Ja nyt hylätty 937. 492 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 494. Aivan tarkistamme ensin numeron 492. Neljä yhdeksän kaksi ovat, oletteko äänestäneet tarkistuksesta 492? No niin. Hylätty. 11.39. We go to amendment 494, suullinen tarkistus SD-ryhmältä puolesta vastaan. Tyhjää tarkistamme. 494. Äänestys alkaa. ja päättyy. Hyväksytty 25.7. 495 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi J puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 503 kohta kohdalta Ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää hylätty. Toinen osa raukeaa. Eli kompromissi 34 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. To amendment... 528 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme 528. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Sitten 529 puolesta vastaan tyhjää. Hylätty. Tarkistamme numeron 529 ja äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 2328. 530 raukeaa. Ei, ei siitä äänestetään numerosta 530 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 531 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 35 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. we vote over FAM 52. 52 vastaan tyhjää hyväksytty. 545 raukeaa. 568 SDltä suullinen tarkistus puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 500 48 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numeron 548. 548. Tarkistetaan koneäänestyksenä. Äänestys päättyy. hyväksytty 27-24. Tiukille meni. Kompromissi 36 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi K puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 567 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 567. Äänestys alkaa ja päättyy. It's rejected by... Hylätty 732. Amendment uh, 57. 571 puolesta vastaan tyhjää. Sanoisin hylätty. 572 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 573 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 578 puolesta vastaan tyhjä, hylätty. No, uh, Amendment 577 puolesta vastaan tyhjä hylätty. 574 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 574. Äänestys alkaa ja loppuu. Hylätty 639. 576. Okay. Amendment 575 puolesta vastaan tyhjä hylätty Tarkistamme numero 575. Äänestys päättyy. Hylätty yhdellä äänellä. 576 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistamme numeron 576. Äänestys alkaa ja päättyy. Hyväksytty 33.12. 580 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 579 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 500 81 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi L puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi 40 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 588 puolesta vastaan tyhjää Tarkistan numero 588. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. Kompromissi 37 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 602 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 602 ja 3 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 38 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 39 Kompromissi 39 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 619 yhdessä numeron 620 kanssa puolesta vastaan tyhjää hylätty. 621 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 622 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 622. Äänestys alkaa ja päättyy hyväksytty yhden äänen erolla. Six, two, three. 623 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 624 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 625 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 626 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 17 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 17. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 19.30. 628 puolesta vastaan tyhjää Hylätty. Tarkistamme numero 628. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty. 2031. Juri 50 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty tarkistan numeron juuri 50. Äänestys alkaa. Ja kohta päättyy. Hylätty 16.35. 629 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistamme numero 629. Äänestys alkaa. Ja päättyy. Hylätty yhden äänen erolla. 630 yhdessä FEM 55 kanssa puolesta vastaan tyhjää. Varmaan täytyy tarkistaa tämäkin. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty. 22-29. 627 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 631 ja juuri 51 yhdessä puolesta vastaan tarkistamme. 631 ja juuri 51. Äänestys alkaa ja päättyy. Hylätty 20-30. 632. Suullinen tarkistus SD-ryhmältä puolesta vastaan. Tyhjää, sanoisin hyväksytty. varmasti halutaan tarkistaa sekin. So, the vote is open on... Äänestys alkaa suullisesta tarkistuksesta ja nyt äänestys päättyy suullisesta tarkistuksesta. 37.10 hyväksytty. Juri 52 puolesta vastaan tyhjään hylätty. 633 puolesta vastaan tyhjää sanoisin hyväksytty. No, tarkistamme. 633. Äänestys edelleen käynnissä kautta juuri nyt päättyy. Ylätty 22-25. Compromise 41. Kompromissi 41 puolesta vastaan tyhjää. Hyväksytty. 649 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 651 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 652 raukeaa. Sitten seuraavat raukeavat. FEM 58 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 42 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusista puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 670 ja 71 puolesta ja FEM 60 myös puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kohta 19, tarkistus 676, puolesta vastaan tyhjää hylätty. 677 677 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 678 puolesta vastaan tyhjää hyvä hylätty. Seuraavaksi 679 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistamme numero 679. Äänestys alkaa ja päättyy. Mitäs siinä nyt kävi? Hylätty. Joku antoi merkkejä. Then we go to compromise seven, those... Kompromissi seitsemän puolesta vastaan tyhjä, hyväksytty. Tarkistus 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 1 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten juuri 2, juuri kaksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 28 puolesta vastaan tyhjää numeron 28 äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty kahden äänen erolla. Tarkistus 27 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Tarkistus 29 puolesta se raukeaa. Kompromissi 2 sen sijaan puolesta vastaan tyhjään hyväksytty. 35 yhdessä 36 kanssa puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi A puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 44. Puolesta vastaan tyhjää. Tarkista numero 44. Äänestys alkaa. Ja nyt päättyy hyväksytty 31.20. 45 raukeaa. Sitten tarkistus 46 puolesta vastaan tyhjää ylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 53 ja 54 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Fem 5 puolesta vastaan tyhjä hylätty. Kompromissi neljä puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Sitten kompromissi viisi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Amendment it falls. It falls. Mm. It falls. Yeah, taken two pages now? Yeah, we go to this one, 83. Okay, we go to amendment 83 puolesta vastaan. Nyt tarkistamme 83. Äänestys alkaa ja äänestys päättyy. Hylätty kolmen äänen erolla. Juuri 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 9 yhdessä tarkistus 94 kanssa puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistus 91 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 91. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty 43 puoltava ääntä. Tarkistus 26 puolesta vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistus 92 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 93 puolesta vastaan. Tarkistetaan tarkistus 93. Äänestys alkaa. Tarkistus 93. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty 32 ääntä puolesta. Oliko tässä nyt jokin ongelma? Seuraavaksi tarkistus 95 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tarkistus 96 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Juri 12 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistus 97 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistus 99 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 100 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan Juri 17. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. Tarkistus 115 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Juri 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 8 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 125 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistus 126 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. FEM 11 puolesta vastaan. Tarkistetaan FEM 11. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty kahden äänen erolla. Tarkistus 127 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi kymmenen puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Amendment 1. Tarkistus 153 Kyllä vain puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja seuraavaksi kompromissi 12. Kompromissi 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 178. Aha, se raukeaa. Joten seuraavaksi kompromissi 13. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 181 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Kompromissi 14 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 197 197 raukeaa. Kompromissi 15. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 200. Yhdessä tarkistuksen 177 kanssa puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tarkistetaan 200 ja 177 Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen erolla. Kompromissi 16 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 214. 214 raukeaa. Selvä. Joten kompromissi 17. Onko tässä jokin ongelma? Kompromissi 17. Se löytyy siis puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 216 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Anteeksi, tarkistetaan 216. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty kahden äänen enemmistöllä. Kompromissi C puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Ja sitten kompromissi D puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi 18 puolesta kompromissi 18, puolesta vastaan. Tarkistetaan kompromissi 18. Äänestys päättyy. Neljäkymmentä ääntä puolesta hyväksytty. 12 vastaan. Kompromissi E. Puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Kompromissi F puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 239 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 241 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistus 242 puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Kompromissi G puolesta vastaan. Tyhjää hyväksytty. Ja sitten FEM 26. Aha, se raukeaa, joten tarkistus 246. 246 puolesta Ai sekin raukeaa. No missäs nyt sitten ollaan? Tarkistetaanpa, että äänestetäänkö tästä nyt vai ei. Yes, it was indeed. It was. And that means that we go to what amendment 248? Yeah, yeah. We go to amendment Tarkistus 248 seuraavaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Kompromissi 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi tarkistus 259. Se raukeaa. Joten äänestämme toisesta osasta. 259 toinen osa puolesta vastaan. Tarkistetaan tuo toinen osa. Tarkistuksesta 259 äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 32 vastaääntä. Sitten tarkistus 261 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty sanoisin. Tarkistetaan 261. 261. Äänestys päättyy. Hylätty yhden äänen erolla. Tarkistus. Joten loppuäänestykseen. Mr. Mm, no, Martin, the... Edustaja Martin, ENF, halusivat tässä vähemmistöön jääneen mielipiteen mukaan. Voisinko saada sen kirjallisena? Kiitos. Sitten äänestys tästä mietintöluonnoksesta näin muutettuna. Äänestys alkaa. Ja äänestys päättyy ihan kohta. Selvä, hyväksytty 34 puolesta 14 vastaan ja neljä tyhjää. Then we will have to take a vote on the... Sitten me, meidän täytyy äänestää mandaatista. Äänestys alkaa mandaatista. Tarvitaan enemmistö. Enemmän kuin 28 puoltavaa ääntä. Äänestys päättyy. Hyväksytty 37 puolesta. Tämä tarkoittaa sitä, että toimielinten välisiin neuvotteluihin ollaan sitten lähtemässä. And a special thank you to me. Ja erityiskiitos edustaja Kaasalle, joka oli esittelijä, mutta hän on jo poistunut paikalta.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 Yeah. yeah. Yes, yes, but let's calm down. Yeah. okay, friends, uh, those. No niin, ystävät, ne, jotka nyt ovat poistumassa täältä salista, niin tehkääpä se sillä tavalla, että me voimme täällä jatkaa kokousta. We have the next item. Seuraava kohta esityslistalla on sellainen, että aloitamme sen käsittelyn tässä hyvin pian. No, mm. Bye bye. friends, small talk. Hyvät ystävät, small talkia täytyy nyt käydä tuolla salin ulkopuolella. Toistaisin vielä kerran. Edustaja Kasa, haluaisin vain kiittää. Edustaja Kasa. Edustaja Kasa, haluaisin vain kiittää tekemästänne työstä tämän mietinnön parissa. Tämä on ollut hyvin mielenkiintoinen ja tärkeä osa työtä, joten kiitokset vielä kerran. Ja nyt sitten pitämättä puhetta annan puheenvuoron edustaja Lenersille, koska nyt meillä on kohta kymmenen esityslistalla käsittelyssä Euroopan työviranomaisen perustaminen. Ja koska olet esittelijä, annan nyt puheenvuoron sinulle. Thank you very much, madam. Kiitos puheenjohtaja. Tämän jännittävän äänestyksen jälkeen siirrymme seuraavaan kohtaan. Ja kansalaisilla on oikeus harjoittaa elinkeinoa, opiskella tai tehdä työtä tai asua missä tahansa unionin alueella. Ja unionin kansalaiset kuitenkin toivovat myös reilua sosiaaliturvaa. Siksi unionin täytyy molempia tavoitteita tavoitella, eli vapaata liikkuvuutta taata, mutta myös reilulla tavalla niin, että työntekijöiden oikeudet taataan kautta unionin ja epäreilu kilpailu estetään ja myös sosiaaliset eh, erilaiset epätyypilliset keinot voidaan estää. Ja minä tulen Euroopan unionin yhdestä kauneimmasta alueesta alueesta ja Piedin. Se on tuossa, tuossa viiden kilometrin sisällä on sekä Belgiaa, Hollantia että Saksaa tuolla minun kotialueellani ja näin todellakin kansalaiset haluavat rajat ylittävästi mahdollisuuksiaan käyttää ja liikkua paikasta toiseen. Jotta tämä sitten myös tulevaisuudessa saavutettaisiin, niin me tarvitsemme tiettyä reiluutta työvoiman liikkuvuuteen ja siihen tarvitsemme ensiksi tiukat täytäntöönpantavat ja selkeät säännöt unionin tasolle työvoiman liikkuvuuteen. Paljon on tehtykin tällä alalla, kun meillä on tuo lähetettyjen työntekijöiden direktiivi ja monta muuta vastaavaa ja suunnitelmissakin sellaisia on, eli sääntöjä todella tarvitaan, mutta säännöt eivät pelkästään paperina toimi, jos niitä ei ryhdytä täytäntöön panemaan, eli siihen toi, toi, pääsenkin toiseen kohtaan niin tässä liikkuvuudessa ja Eurooppa Euroopasta on tullut entistä liikkuvampaa, kun meillä on 17 miljoonaa ihmistä, jotka ovat jossain toisessa valtiossa töissä kuin omassa kansalaisvaltiossaan, joten nämä rajat ylittävät kysymykset tulevat tärkeäksi. Ja siksi tuo Euroopan työviranomaisen perustaminen onkin niin merkittävä ja tekstissäni niin todellakin vahvasti suositaan tällaisen viraston viranomaisen perustamista mielestäni tällä viranomaisella täytyy olla täytäntöönpanoon kiinnittyvä keskustehtävä, jotta käytännössä asiat todellakin sitten voisivat muuttua. Ja puhumme vielä tämän viranomaisen lisäarvosta, eli se erityisesti tekisi sitten täytäntöönpanotyötä ei välttämättä muita tehtäviä sille kannata sitten laittaa työvoimapalveluita tai muita vastaavia sen niskaan sälyttää. Eli tietysti tietoa täytyy parantaa sekä liikeyritysten, e, e, elinkeinoelämän että kansalaisten kannalta. Se on aivan olennaista ja näin sitten äh, oikeuksista ja velvollisuuksista työntekijät saavat paremmin tietää, kun äh, on kyse sosiaaliturvan koordinoinnista ja työvoiman liikkuvuudesta. Mutta jos ajattelemme täsmällisyyttä ja sitten varsinaista toimivuutta, niin ei kannata tämän viranomaisen harteille laittaa yhtä sun toista, koska asiat voidaan hoitaa myös matalammalla tasolla jäsenvaltioiden välissä koordinointitehtäviin. Joten minä pidän tästä ajatuksesta kyllä, mm, että loisimme tällaisen, tällaisia helpdeskejäkin toisaalta, mutta päätehtävä kuitenkin on tuo täytäntöönpano tällä työvoimaviranomaisella. Ja kuten jos sanoin, niin me tarvitsemme riittävät toimivaltuudet tälle viranomaiselle, jotta se voi tehtävänsä hoitaa. Eli ei kannata sille sitten liikaa hallinnointia laittaa. Jäsenvaltioiden täytyy osallistua tähän tietysti, mutta ei pelkästään vapaaehtoisesti, vaan ainoastaan joissain poikkeustapauksissa tällainen voitaisiin hyväksyä. Muuten me teemme kaikki sitten te yhdessä työtä ja yhteistyöllähän voimme sitten muuttaa asioita. Tässä on myös tuollainen sovittelurooli eh, viranomaisella riitojen ratkaisuasioissa, ja, jotka ovat lukeneet tämän koko tekstin, niin tuntevat sen läpikotaisin, joten en yksityiskohtiin sen enempää puutu. Minä olen pyrkinyt pitämään yllä tasapainon jäsenvaltioiden toimivallan ja subsidiariteettiperiaatteen ja sitten taas toisaalta unionitason toimien varsinaisen käytännön toimivuuden välillä. Toivon, että yhdessä voimme tehdä työtä, voidaksemme saada tästä lähestymistavasta tasapainoisen. Komission jäsentäisen on asettanut tähän tiukan aikarajan. Hän haluaisi tämän operatiiviseksi vuode, ensi vuonna. Ja minä todella myös tahtoisin tähän kunnianhimoiseen tavoitteeseen tarttua ja toivottavasti kollegat myös. Meillä on paljon työtä vielä tehtävänä, kokouksia on komission kanssa ollut ja asiantuntijoiden kanssa myös tuolta kentältä ja odottelenkin innokkaasti tämän yhteistyön jatkoa myös myöhemminkin ja toivottavasti saamme tämän eteenpäin mitä nopeimmin. Kiitos. Kiitos. Seuraavaksi annan sitten SDn esittelijälle puheenvuoron edustaja Pirinski. Madam Chair. Kiitos puheenjohtaja. Olemme toki samaa mieltä siitä, että tarvitaan kovasti Euroopan työviranomaista kahdestakin syystä. Ensinnäkin, jos ajatellaan nykyistä koordinaatiota kansallisten viranomaisten kanssa, niin sitä pitäisi vahvistaa, edistää ja tiedon ja hyvin käytetyn vaihto on tärkeää, jotta voidaan sitten saada reilua työvoiman liikkuvuutta ja työmarkkinoiden kehittämistä huomioiden aidosti työmarkkinat EU-lainsäädännön pohjalta. Toiseksi, nyt on hyvin epäreilua työvoiman liikkuvuutta, syrjintää, hyväksikäyttöä ja petosta. Se rikkoo kansalaisten perusoikeuksia, edellyttää puuttumista asiaan. Toiseksi, näin tosiaan olemme kiitollisia komission ehdotuksesta 13. maaliskuuta askeleen oikeaan suuntaan niin, että saadaan rakenteet EU-hun, joka olisi suora vastuussa siitä, että on kansallisen viranomaisten kesken ajatusten vaihtoa. Niin, että sovelletaan johdonmukaisemmin lainsäädäntöä ja vaikuttavammin. Rakenteen pitäisi auttaa vahvistamaan kansallisviranomaisten toimivaltaa ja niiden valmiuksia ja, ja tukea niiden yhteisiä toimia silloin, kun rikotaan EU-lainsäädäntöä, niin että saadaan. Yhtä lailla olemme sitä mieltä, että komission ehdotusta on vielä työstettävä. Ehkä sitä voitaisiin keskittää paremmin. Tästä määrittyy viranomaisten tehtäviin ja tavoitteisiin ja, ja täytäntöpano valmiuksiin asianmukaisine menettelyineen ja rakenteineen. Onpa niitä sitten uusia tai vanhoja. Neljänneksi herra Lenarsin mietintöluonnos. Halusin muuten kiittää hänen tekemästään työstä. Minä uskon, se on hyvä perusta työn aloittamiselle ja valiokunnan kannan muodostamiselle työviranomaisesta. Ja me tuemme tämän perustamista ja toivomme, että siitä tulisi jo toimintakykyinen ja tarjoaisi lisäarvoa ajatellen tulevia haasteita, työvoiman liikkuvuutta sisämarkkinoilla. Mutta on kaksi näkökohtaa, jotka ovat kyseenalaisia ja niistä haluaisimme käydä keskustelua entisestään. Ensinnäkin soveltamisala ei pitäisi rajoittaa lähetetyn työntekijöihin. Oikeastaan pitäisi muutenkin tehdä kuin vain korostaa sääntöjen noudattamista. Siinä pitäisi olla jonkinlaista kanssakäymistä ja koordinointia kansanviranomaisista muutenkin. Riidanratkaisujärjestelmäkin menee siihen suuntaan, että on kyse vain täytäntöönpanosta eikä niinkään ennaltaehkäisystä ja sääntöjen noudattamisesta. Voi olla, että siitä tulisi ongelmia, jos ajatellaan mietinnön hyväksymistä. kehityskulku aika huolestuttavaa ja minä uskon, että ei se ole toivottavaakaan. Ja viidenneksi, me panemme etusijalle sen, että työviranomainen perustettaisiin, että voitaisiin selkeästi hahmotella sen toimenkuvaa ja tehtäviä. Komission ehdotuksen pohjalta saa erilaisia käsityksiä siitä, vaikka on identtisiä käsitteitä eri lainsäädännöissä tai komission julkin, julkaisuissa, kun puhutaan työntekijöiden vapaasta liikkuvuudesta, niin onko kyse liikkuvista työntekijöistä vai kansalaisista? Ja jos on kyse rajat ylittävästä työntekijästä, on, onko rajatyöntekijä sama asia? Onko rajat ylittävä liikkuvuus oikea termi, kun puhutaan työvoimaliikkuvuudesta sisämarkkinoilla vai EU-ssa? Eroja on myös nykyisissä säädöksissä siinä, miten määritellään vastaavat käsitteet, jotta voitaisiin epävarmuutta vähentää. Pitäisi selkeämmin määritellä työviranomaisten rooli, kuten se on tehty muissakin säädöksissä. Työviranomaisen tehtäväkentän määrittelyn on erityisen tärkeää, jotta voidaan keskittyä sitten sen tavoitteisiin. Ensinnäkin painopisteemme liittyvät siihen, että viranomaisella on toimivaltaa, jonka myötä voidaan sitten noudata EU-lainsäädäntöä ja liikkuvuutta, kuten myös ajatellaan tehokasta ennaltaehkäisyä niin, että päästään eroon epäreilusta liikkuvuudesta ja käytännöstä. Toiseksi, että saadaan aikaan tasapaino kansallisten viranomaisten tehtävien ja Euroopan työviranomaisen tehtävien välillä, että päästään tavoitteeseen ja viranomaisilla on myös oma osansa vahvistaen kansallisia viranomaisia ja edistäen heidän yhteistyötään ja kanssakäymistä, mutta myös sen pitäisi olla aktiivinen itsekin riskinarvioinnissa ja yhteisissä toimissa mukaan lukien yhteiset tarkastukset ja välitystyössä – Viranomaisen työssä pitäisi tehdä yhteistyötä muiden rakenteiden kanssa EU-ssa ja käyttää niitä analyysejä, joita muut toimielimet ovat tehneet, jotka ovat tehneet perusteellisia analyysiä myös työ- ja sosiaaliasioissa, myös ajatellen työliikkuvuutta. Ja sitten kolmanneksi organisaation pitäisi olla sellainen, että viranomainen pystyy kunnolla tekemään työnsä ilman, että menee yksityiskohtiin. Olen me ajatelemme ensinnäkin kolmea näkökohtaa tässä asiassa. Ensinnäkin, jos koskee kootaan olemassa olevia rakenteita viranomaisia, niin vain ne otettako mukaan, jotka lisäävät parempaa yhteistyötä kanssakäymisten viranomaisten kesken niin, että voitaisiin selviä, minkälaisia rikkomuksia on liikkuvuusmääräyksissä. On aika kyseenalaista. on no, varmasti esittelijä on myös maininnut tämä, miksi Euroscore koordinaatiotoimisto tai jotkut muut vastaavat sosiaalisen koordinaation yksiköt tulisivat viranomaisiin, jos näin Tämä teemme, niin vaarana on estämme heidän kunnon toimintaansa, tehokkuutta, vaikuttavuutta ja kun sieltä viedään tärkeitä työosia. Sitten B on varsinainen galaksi rakenteita, yksiköitä, komiteoita, elimiä, jotka liittyvät EU-lainsäädännön täytäntöönpanon liikkuudessa. Ja se ei kuitenkin viranomaisen tehtäväkentän ulkopuolella on aika hankalaa tätä tässä vaiheessa ratkaista, mutta kuitenkin yksi tehtäviä viranomaisella varmasti voisi olla ja tulisikin olla, että te, tehdä ehdotuksia virtaviittaistamisesta. Ja se, se, että olisi alusta myös laittoman työn ilmoittamiselle, niin me voi hyväksyä komission ehdotusta niin, että alusta poistetaan ilman, että kerrotaan, miten sitten työtä jatketaan. Me olemme sitä mieltä, että alustan sihteeristö, joka tekee työtä viranomaisen kanssa, tulisi viranomaisen piiriin, mutta alusta on säilytettävä kuitenkin omana rakenteena, jotta voidaan puuttua laittomaan työhön sen eri muodoissaan. Ajatellen työntekijöiden oikeuksien loukkaamista tai valeyritykset ja valheelliset itsenäiset ammatinhoitajat. Siinä pitäisi olla kolmikanta pohja, koska se on vakiintunut käytäntö vastaavissa elimissä samalla saralla. Näissä tapauksissa järjestely perustui siihen ajatukseen, että muuten johtokunnan olisi vaikea tehdä työtä. Yleisesti käytäntöhän on ollut se, että ei ole ongelmia ollut, miksi se tässäkään ongelmia on, jotta voitaisiin helpottaa viranomaisen toimintaa. Eikä voitaisiin ajatella, että olisi johtokunta oman organisaationa. Mitä sitten tulee sidosryhmän ryhmän. Senkin pitäisi perustua laajempaan edustuksellisuuteen mukaan lukien myös sosiaaliset työmarkkinoisapuolet aloilta, jotka tulevat erityisesti kyseiseen työvoimaliikkuvuuden hyväksikäytössä. Esimerkiksi maatalous, liikenne, kuljetus, hotelli, ravintola-ala. Ja seitsemänneksi näiden pohjalta on ilmeistä, että tässä tarvitaan vielä valtavasti työtä jatkossa. Aika rientää. Määräaikatarkistuksen jättämisellekin on tulossa pian. Sitä ei ole voitu lykätä. Siksi uskon, että meidän kaikkien pitäisi olla mahdollisimman aktiivisia ja käytännönläheisiä, jotta voidaan vastata tähän todelliseen tarpeeseen käsittääkseni eu ja työmarkkinoilla ja myös ajatella kansalaisten odotuksia, jotka seuraavat tätä tarkkaan. Haluan kiittää teitä kärsivällisyydestänne, että vain sain puhua vähän pidempää. Minusta kannatti tämän aiheen vuoksi. Thank you, it was worthwhile. Uh, I'll give... Kiitos. Tämä kyllä kannatti. Seuraavaksi edustaja Trebesius ECRstä. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Paljon kiitoksia myöskin esittelijälle. Mietintö tai tämä luosonto liittyen Euroopan työviranomaisen perustamiseen. Siitä saa hyvän vaikutelman ja ryhmäni myöskin tukee heti sitä että tässä nyt saataisiin monta virastoa äh, tai viranomaista yhden katon alle, jotta voitaisiin hiukan virtaviivaista prosesseja. Tämä kuulostaa hyvältä, mutta uskomme kuitenkin, että toisessa vaiheessa olemassa olevat äh, viranomaiset ja virastot täytyy sitten äh, lopettaa, niiden toiminta täytyy lopettaa, koska muuten tässä tulee kaksinkertaisia rakenteita ja tähän täytyy myöskin kiinnittää huomiota. Ja meillä on tässä esimerkkinä uudet IT-portaalit, jotka ovat kilpailuasemassa näihin muihin rakenteisiin, eikä myöskään ole varmaa, miten nämä uudet IT-portaalit sitten olisivat helposti esimerkiksi pk-yritysten käytettävissä tai toisivat lisäarvoa. Monet kansalliset hallitukset ovat myöskin epäilleet sitä, että voidaanko tässä toissijaisuusperiaatetta noudattaa. Meidän pitäisi kuitenkin tehdä selväksi se, että nämä uudet rakenteet voidaan rahoittaa tämänhetkisen budjetin mukaisesti. Jos nyt tässä halutaan eurooppalaista lisäarvoa, niin tietysti tämä täytyy kokonaiskustannuksistakin nähdä. Uuden rakenteen pitäisi meidän näkökulmastamme toimia tehokkaammin kuin vanhaan, eikä mitään siirtymiäkään pitäisi esiintyä eikä sovittelumenettelyn kautta. Tämä ei saa olla sitova tämä menettely, jos kyse on toimivallan siirtämisestä EUn ja jäsenvaltioiden välillä. Minä tulen tämän lisäksi tekemään tarkistuksia kolmansien maiden kansalaisiin liittyen, nimenomaan niiden, joilla on oleskelulupa EU-maissa. Tässä ei voida soveltaa työskentelyoikeuksia EU-maiden kansalaisten mukaisesti heitä ei saada asettaa samalle viivalle. Tulen tekemään tarkistuksen tähän. Ja sitten vielä tietosuojasta. Me tiedämme, että julkisviranomaiset ovat vaarassa kyberhyökkäyksille ja ELA nyt tulee todellakin keräämään hyvin paljon tietoja EUn kansalaisista. Tässä tarvitaan kyllä turva, suoja, toimenpiteitä. Ja lopuksi haluaisin vielä vastustaa tuota automaattista viiden vuoden pidentämistä. Eurooppalaiset työmarkkinat tulevat eri direktiivien ja Brexitinkin kautta muuttumaan merkittävällä tavalla, että voiko tämä uusi rakenne sitten vastaa uusiin haasteisiin, niin se täytyy kyllä tarkistaa. Sitä nyt ei voida nähdä vielä, vaan tämä pitäisi sitten tietyn ajanjakson jälkeen vielä tarkistaa ja arvioida. Muuten kyllä odotan kovasti yhteistyötä Esitilen kanssa ja tulen toimimaan hyvin rakentavasti tässä yhteistyössä. Kiitos. Thank you, uh, Kiitoksia seuraavaksi Marian Haakin. Kiitokset puheenjohtaja. Kaikki tässä valiokunnassa ja parlamentissa varmasti ovat sitä mieltä, että sisämarkkinoiden tulisi toimia paremmin. Ja jos me katsomme komission esittämiä haasteita ja sitä, minkälaista tukea ja suuntaviivoja tarvitaan yksittäisille ihmisille ja liikeyrityksille rajat ylittävissä tapauksissa ja minkiten kansallisella tasolla on riittämätön kapasiteetti yhteistyön järjestämiseksi näissä rajat ylittävissä tapauksissa. On kiintoisaa tosiaankin nyt huomata, että tuo liikkuvuuskäsite on itse asiassa nyt muutettu reilun liikkuvuuden käsitteeksi viimeisten vuosien aikana. Tuo vapaa liikkuvuus tietysti on ollut perusperiaate, mutta siitä on menty vähän eteenpäin. Ja me kaikki tiedämme, että me haluamme taata vapaan liikkuvuuden ja siihen tarvitaan tietyt säännöt, jotta tällainen vapaa liikkuvuus reilusti toteutuu. Ja siihen tarvitaan tietoa, tukea, yhteistyötä viranomaisten välille ja esittelijän kanssa olen samaa mieltä. Meidän myös sitten täytyy täytäntöönpanna näitä sääntöjä paremmin. Eli tällainen viranomainen on, olisi hyvä väline saamaan meidät pääsemään näihin tavoitteisiin onko sillä sitten tällaista valtaa toimia, onko sillä sitten resursseja ja kapasiteettia. Uskon, että nämä ovat juuri ne kysymykset, joihin meidän täytyy tässä valiokunnassa kiinnittää huomiota. Ja kuten usea kollega onkin jo tähän asti sanonut, niin tarjoako se todellakin eurooppalaista lisäarvoa. Tiedän, että jotkut kansalaiset ja jotkut jäsenvaltiot ja eri järjestöt ja tukeneet komission alkuperäistä ehdotusta ja mielestäni sitä täytyy sitten miettiä tarkasti. Kiitokset esittelijälle. Uskon, että esittelijä on nyt valinnut hyvin selkeän kannan tähän ja sanonut, että tämän viranomaisen merkittävin tehtävä on juuri täytäntöönpano, mutta myös hän kertoo meille oman kantansa siitä, että jäsenvaltioiden osallistumisen ei pitäisi olla vapaaehtoista, vaan ainoastaan, vain ainoastaan tietyissä poikkeustapauksissa. Ja haluaisin keskustella tosiaan tästä asiasta. Tämä on varmasti suuri haaste, mutta jatkakaamme. Ja vielä lopuksi sanoisin, että oma kantani on se, että viranomaisen pitäisi luoda merkittävää lisäarvoa ja sillä täytyy olla selvä toimivaltuus myös täyttää tehtävänsä. Minä tutkin tarkkaan tätä ehdotusta, ettei se sitten vain pyri korvaamaan muiden virastojen ja toimijoiden tekemää työtä jo aikaisemminkin. Eli tuo virtaviivaistaminen on oikein merkittävää, se on hyvä tavoite kyllä, mutta meidän täytyy sitten muistaa se, että me emme sitten unohda sitä työtä, mikä jo on tekeillä. Kiitokset esittelijälle kuitenkin. Odottelen tosiaankin näitä lukuisia kokouksia, jotka meitä odottavat. Thank you, Riina. Kiitoksia seuraavaksi Riina Ronja Kari formand, og øh, tak til rapportøren for både for din indledning og, og for... Kiitos. Kiitos myös esittelle alustuksesta ja kiitos mietintöluonnoksesta. En kyllä ihan usko, että oli kovin helppoa luoda kantaa komission ehdotuksenkaan. No, lähinnä sitä syystä, että on kovin vaikea ja sormella osoittaa, mikä se lisäarvo on, joka koituisi tästä viranomaisesta. Mutta toisaalta Meillä on merkittäviä haasteitakin edessä. Eli jos katsotaan vapaa-liikkuvuuden kaikkein suurinta ongelmaa työvoiman osalta, niin ei se, että ihmiset pääsevät liikkumaan, vaan päinvastoin sisämarkkinoita käytetään työnantajien puolelta aiheuttaakseen paineita ja painostusta työn ja heikentämään olosuhteita. Eli Ehkä viranomainen ottaa ratkaisemaan näitä ongelmia, jos katsotaan komission ehdotusta. Huomataan, että se keskittyy ennen kaikkea liikkuvuuteen, että se olisi vielä helpompaa liikkua, eli pitäisi lisätä liikkuvuutta, mutta ryhmässä me olemme sitä mieltä, että pitäisi keskittyä muuhun, pitäisi korostaa oikeaa, mukaista, yhdenvertaista liikkuvuutta, että ei ole sosiaalista polkumyyntiä niin, että viranomaiset voivat koordinoida toimia paremmin. Silloin sitten voidaan puuttua silloin, kun on väärinkäytöksiä sisämarkkinoilla, jos työoloja heikennetään. Eli meillä on myös tarkistuksia olemassa, jotka pyrkivät olemaan horisontaalisia. Ensinnäkin meidän täytyy ei kohentaa niinkään liikkuvuutta, vaan torjua sosiaalista polkumyyntiä ja tarjoa samapalkkaisuutta. Me haluamme osapuolelle selkeämmän roolin. Ei voida ajatella, että ne saavat vain neuvontavan roolin ei, vaan ne ovat hyvin aktiivisia monessa kiesavaltiossa. Siksi niillä täytyy olla myös päätöksentekoon sanan sijansa. Ja meidän mielestämme heillä täytyy olla oma paikkansa tässä järjestelmässä. Esimerkiksi sosiaaliturvan osa, jos on kovin suuria eroja esimerkiksi työntekijöiden kesken joissakin maissa on ammattiliittoja, jotka osallistuvat, joissakin se toimii eri tavalla. On tärkeää, että viranomainen ja sitten tuo sitä, mikä jo toimii hyvin kansallisella tasolla. Ei vaan päinvastoin pitää tukea tätä kansallisella tasolla, jotta tilanne kohenisi. Ei pidä myöskään kääntää varoja kansalliselta tasolta EUn tasolle. Esimerkiksi jos ajatellaan neuvoantamista, jos tässä tavallaan ne, jotka tulevat sitten ikään kuin unionin työntekijöiksi, niin ei sekään ole kovin hyödyllistä. Tämä kaikki merkitsee sitä, että meillä on aika kriittinen kanta tähän ehdotukseen, mutta olemme kyllä valmiita käymään keskustelua, miten voitaisiin vielä parantaa tätä tekstiä ja tarjota todellista aitoa lisäarvoa vahvistaaksemme myös työmarkkinosapuolten roolia. Thank you. Kiitos. Puhuuko joku vihreiden puolesta? Ei. Sitten EFDD. Onko sieltä joku paikalla? Ei. Ei vaikuta siltä. Entäs sitten ENF? Ei. Kiitos. No sitten meillä on edustaja Soidrova, joka on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Pani, mistä pani předsedkyně, ja bych... Kiitoksia, puheenjohtaja. Minä haluaisin nyt tässä olla samaa mieltä niiden kanssa, joilla on tiettyjä epäilyksiä liittyen tähän uuteen työviranomaiseen. Kyseessähän ei ole mikään virasto, vaan viranomainen, meidän pitäisi siis pohtia, että mitä me haluamme. Haluammeko jonkin elimen, jolla on vahvat toimivaltuudet, vai haluammeko viraston, jolla on ennemminkin tuollainen koordinoiva rooli? Ymmärrän kyllä, että me tarvitsemme viranomaisen tai tuollaisen viraston, joka auttaa komissiota lainsäädännön täytäntöönpanossa ja myöskin seurannassa, toimenpanon seurannassa, oikeuskehyksen toimenpanon seurannassa. Se on tässä nyt se ydinasia. Mielestäni tässä nyt ei tarvita lisää viranomaisia ja toivon, että tämän viraston tai viranomaisen työ tulee olemaan tehokasta ja toivon niin ikään, että me pidämme tiukasti kiinni toissijaisuusperiaatteesta. Uskon myös, että uuden viranomaisen kotipaikka taakka, niin kuin me olemme sitoutuneet mm, toimielinten välisessä sopimuksessa, että tämä kotipaikka olisi uudessa jäsenvaltiossa. Ja haluaisin vielä kerran viitata siihen, että täällä puhutaan kyllä virastosta, mutta, mutta kyseessä ei ole mikään oikea virasto. Tässä täytyy olla varovainen. Ja myöskin näistä toimista pitäisi maksaa, joten haluaisin kuulla komissiolta, että miten tämä nyt sitten käytännössä hoidetaan. Saavatko yritykset tiedot ilmaiseksi vai eivät? Minä henkilökohtaisesti odotan, että jos yritys kääntyy tämän uuden viraston puoleen kysymyksiin tai haluat kääntyä näiden työntekijöiden puoleen ja haluavat tietää, millaisia velvollisuuksia heillä on, että he saavat sitten näitä tietoja maksutta. Tämä on mielestäni äärimmäisen tärkeää ja haluaisin myöskin vielä vedota siihen, että tässä meidän täytyy vahvistaa jäsenvaltioiden toimivaltuuksia. No mitä minä tarkoitan tällä? Jokaisella jäsenvaltiolla täytyy olla oikeus olla edustettuna tämän uuden viraston jokaisessa elimessä. Jokaisella jäsenvaltiolla täytyy olla tällainen oikeus, että se saa lähettää omat edustajansa tähän uuteen toimielimeen. Seuraavaksi edustaja Didier. Merci beaucoup. Euh, Kiitoksia kovasti. Me tiedämme, että monet vähän vierastavat tätä ja valtaisaa koneistoa EU-ssa, jos tulee vielä uusia rakenteita. Ehkä viranomainen sitten on ehkä mietittävä, miten kansat reagoivat, kun miettivät mitä hyötyä tai tarvetta on tällaisella uudella rakenteella. Korvaako se jäsenvaltiot, mikä on sen toimivalta? Ei ihan oikeaa ja reilua kysyä. Ja meidän täytyy sitten hälventää kaikki epäselvyydet. Mutta ei ole helppoa. Niin minä uskon, että sosiaalinen Eurooppa tarvitsee todellista viranomaista, että voidaan torjua sosiaalista petosta, epäreilua kilpailua, kaikkea sitä epäoikeudenmukaisuutta liikkuvuuteen liittyen. Viranomaisen pitäisi minusta pystyä suojelemaan työntekijöiden oikeuksia Euroopassa, että saataisiin enemmän oikeutta. Eli mitä keinoja sitten on niin, että viranomainen olisi myös legitiimi toiminnassaan. Minä uskon, että tässä pitäisi kyllä Euroopan parlamentin olla läsnä näissä elimissä asiantuntijatasolla tai johtokunnassa. Siksi tarvitaan riittävästi varoja talousarvioon. Mutta tietenkään, ettei sitten sitä vielä muusta sosiaalipolitiikasta, ja niin ettei sitten, tai olla valppaana, ettei siitä tule sitten mitään turhaa puhetta pelkästään. Minusta sen täytyy olla operatiivinen niin, että se toimii tiukoin reunaehtoin, eli on no, kunnioittajan jäsenvaltioita. Erityisesti haluaisin tässä kiittää edustaja Lenarsia. Mielessäni hän on ja puheessa, kuten äskenkin, osoittanut tämän, että hän on pystynyt löytämään ja on löytämässä oikean tasapainon kunnioittaen jäsenvaltio yhtäältä, mutta sitten niin, että myös unionin on velvollinen enemmän suojelemaan. Thank you, Mr. Calvi-Chambon. Seuraavaksi edustaja Calvi-Chambon. Ah, gracias. Kiitokset, puheenjohtaja. Muutama sana, koska Alden puolesta harkinnonkin tässä jo puhunut. Olen hänen kanssaan tietysti samaa mieltä täysin. Muutama sana edeltävän puhujan puheenvuoron 80 prosenttisesti samaa mieltä olen hänen kanssaan. Eli ei tätä tule nyt esittää kysymyksenä siinä, että tämä nyt sitten tämä virasto puuttuisi jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuteen, koska jos ajattelemme vaikka keskuspankkia tai sitten muita virastoja, mitä tahansa meillä on, eihän niin niidenkään kohdalla ole. Eli ei tässä kyse sen kummemmin ole jäsenvaltioista, vaan siitä, että työmarkkinat jokaisessa jäsenvaltiossa jo pitkät ajat, vuosisadat. On kyse sitten ilmastosyistä, kulttuurisista syistä ja mistä teologisista syistä, mistä tahansa, niin ne ovat hyvin erilaisia. Ei ole yksi kaksi mahdollista yhtenäistää niitä ja muuta näitä erilaisia rakenteita, toimii eri rakenteita ja muita rakenteita noin vain. Noin vain. Meillä on kuitenkin olemassa sisämarkkinat, joissa on täysvapaus liikkua, tai ainakin pitäisi olla, ja sitten näin ollen sellaisia rakenteellisia ongelmia, jotka liittyvät vähimmäisoikeuksiin, työntekijöiden vähimmäisperusoikeuksiin. Ja nyt me sitten olemme menneet pidemmälle kuin kansallisella tasolla, kun puhumme rajat ylittävistä tapauksista, tietynlaisista puitteistoista, en, emmekä niinkään niin yksityiskohtaisesti kuin kansallisella tasolla työmarkkinoita käsitellään. Ja me puhumme näin eurooppalaisesta tilanteesta ja mm, suurten markkinoiden tilanteesta siinä, että eurooppalaisia sääntöjä ja lakeja sitten noudatetaan tällä alueella. Ja siitä syystä mielestäni on muistettava, että me missään tapauksessa saa tästä täydellistä järjestelmää. Emmehän mitään jumalia täällä ole, mutta me haluamme luoda sellaisen välineen, joka palvelee eurooppalaisia kansalaisia ja työntekijöitä. Ja näin sitten pikkuhiljaa mm, sitä voidaan myös pitkin matkaa parantaa ja se voi sitten perustella oman olemassa olonsa niillä tuloksilla, joita sen toiminnasta sitten lopulta saadaan rajat ylittävissä oikeus- ja velvollisuuskysymyksissä. Ja näin meidän täytyy sitten edetä varovasti miettiessämme sille tehtäviä joka tapauksessa tuo valvonta ja erilainen tulosten yhteen linkittäminen ja niin poispäin on jo hankalaa. Eikä sitten pitäisi antaa sille sellaisia tehtäviä kuin muilla jo on. Eli tässä nyt sanottiin, että sillä se tekisi tutkimuksia. No Eurofound, OSHA, CDFOP ja muut tekevät tällaisia tutkimuksia ja, e, ja selvityksiä. E, totta kai se tämä työviranomainen voi niitä koordinoida, mutta ei kuitenkaan me voi ajatella, että äh, niitä sitten ryhtyttäisiin vaatimaan tältä virastolta päällekkäisesti, koska me kaikki haluamme resursseja käyttää järkevästi. Ja tämä täytyy muistaa, ja se on hyvin monilla muillakin aloilla tietysti olennainen asia. Kiitos. Thank you. Uh, I don't think that... Kiitos. Nähdäkseni kukaan muu ei ole pyytänyt puheenvuoroa. No one who wants to take the... Kukaan ei halua käyttää puheenvuoroa. Selvä. No ehkäpä työllisyyspääosasto haluaa kuitenkin sanoa jotakin. Olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puheenjohtajalle Doni Janton. Emplopääosastolta ihan muutama sana lyhyesti. Ensinnäkin suurkiitos että täällä saan olla tänään ja käydä tätä ensimmäistä keskustelua aikataulustakin. Herra esittelijä totesi, että todellakin komissio aivan alusta lukien on asettanut aika kunnianhimoisen aikataulun. Te noudatte sitä, kiitokset siitä. Minä tiedän kyllä, miten hankalaa on näillä tiukoilla määräajoilla ja siitä tiivistä työtä, mitä se edellyttää. Eli kiitokset. Toiseksi kiitos vahvasta tuesta. Kuten näemme teidän mietinnöstänne, toki voi on eroja, ja niistähän sitten keskustellaan, kun teillä on selkeät valtuudet, ja odotammekin mielenkiinnolla noita keskusteluja. Tämä onkin loppukommentti. Niin olen täällä kuunnellut teitä, olemme lukeneet mietinnön, huomanneet tiettyjä eroja, olemme tietoisia, että me tarvitsemme lisätietoa vielä jostakin ehdotuksistamme, tehtäväkentästä ensimmäisiä tehtäviä, joita olemme esittäneet, on tiedottaminen. Ja sitten seitsemäs tehtävä puolestaan on se, että välittää silloin, kun on ongelmia työmarkkinoilla. Ja tässäkin on vähän lähestymistavoissa meroja. Kyllä kuuntelin täällä myös ajatellen lisäarvosta nimestä. Se, että siitä tulee myös joku sekasorto ja sitten joka, olemassa tietenkin pimeän työn foorumikin olemassa. Kyllä olen kaiken kirjantyläisiä. Sitten lopuksi vielä, että on kyse sekä ennaltaehkäisystä ja nykyisten sääntöjen noudattamisesta asianmukaisesti. Euroopan työviranomainen voisi tarjota tietoja, auttaa jäsenvaltioita myös jakamaan tietoa. Sekin liittyy ennaltaehkäisyyn. Eli vielä kiitokset. Minäkin voin tarjota myös halukkuuttamme jatkaa työtä esittelijä- ja kanssa tietysti. Pidetään yhteyttä. Thank you. The... Kiitos. Aikataulu on seuraava. Tarkistusten jättämisen määräaika 17. heinäkuuta. Eli siis huomenna, eikö niin? Ei. Niin ensi viikolla 17. heinäkuuta keskipäivällä. Tarkistuksista keskustellaan 29.30. Eh, lokuuta sitten 18. Eh, lokakuuta äänestämme valiokunnassa ja sitten saamme myöskin päivämäärän täysistunto keskustelua varten. Edustaja Lenas, haluatteko vielä sanoa? No jos nyt tuo deadline muutetaan huomiseksi, niin minä voin kyllä hyväksyä tämän. Jos muut kollegat hyväksyvät sen, niin kyllä se minulle kävisi. No kyllä, se minulle sopisi. Se olisi todella suuri helpotus ennen kesätaukoa, mutta en nyt voi tehdä tätä kuitenkaan. Selvä, kiitoksia. Sitten siirrymme kohtaan 11 esityslistalla. Unionin oikeuden rikkomisesta ilmoittavien henkilöiden suojelu. Esittelijä on edustaja Siliki Otis, mutta hänet korvaa ää, Riina Ronja Kari, joten annan puheenvuoron edustaja Karille. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Niin, kollegani Siliki Otis on pahoillaan siitä, ettei hän voi täällä olla nyt paikan päällä, mutta hän kuitenkin esitti tietyt kannanottonsa tähän asiaan meidän koko ryhmämme on tarkoin seurannut tätä keskustelua, sillä kyse on merkittävästä asiakokonaisuudesta. Miten siis toimitaan niiden kanssa, jotka ilmoittavat oikeuksien, uuden oikeuden rikkomisesta. Eli me olemme pyrkineet tekemään tätä työtä nyt lausunnon eteen ja olemme pyrkineet saamaan mahdollisimman vähämääräisesti tarkistuksia tähän, mutta kuitenkin tärkeimmät kohdat esittäisin tässä. Ensiksikin meidän täytyy taata anonymiteetti, eli täytyy pystyä nämä ilmoitukset tekemään nimettömänä. Ja sitten täytyy myös laajentaa direktiivin soveltamisalaa, jotta voitaisiin ottaa nuo julkisen hallinnon edustajat ja hallitukset tähän mukaan. Tämä tarkoittaa sitä, että myös virkamiehet voisivat nauttia tällaisesta suojelusta, jonka direktiivi tarjoaa. Ja kolmanneksi toivomme huomattavaa suojan tasoa koko Euroopan tasolle. Esittelijä toivoo, että voidaan myös Euroopan tasolla näitä ilmoittajia tukea. Ja sitten lisäksi tarvitsemme tällaisen horisontaalisen menettelytavan ilmoitusten tekemiseen. Eli ilmoitus koskee pelkästään sekä yritysmaailmaa että toki myös julkisia viranomaisia. Ja viidenneksi kiinnittäisin huomiota vielä soveltamisalaan, jota pitäisi laajentaa, jotta katettaisiin kaikki julkisen viranomaisen työlainsäädäntökohdat ja myös erilaiset strategiat, jotka kulkevat tuota yleistä etua vastaan. Ja sitten vielä lopuksi ja meidän mielestämme ilmoittajan ei tarvitse välttämättä olla suoraan töissä kyseisessä yrityksessä tai sitten julkisessa hallinnossa, vaan hän voi olla jostain muusta syystä yhteydessä juuri näihin tahoihin. Tähän on tiettyjä tarkistuksia myös tehty, sillä meidän tulee välttää monimutkaisia rakenteita ilmoittajien kannalta. Me olemme kuitenkin sitä mieltä, että kärsimättömästi voimme odotella ehdotuksianne ja ajatuksianne ja keskustelua ja toivon, että saamme tästä aikaan erinomaisen esityksen ajassaan Jurin kanssa. Thank you. Kiitos. Katsotaanpa. David Kaasa on yksi varjoesittelijöistä. Korvaako joku hänet? Ei. No sitten Michael Detjen. Olkaa hyvä. Ja, Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Riippumatta siitä, että onko Panama Papers kyseessä tai LuxLeaks, niin tätä direktiiviä kyllä tarvitaan. Se on kiistämätöntä. Ja Juri, valiokunnan oma mietintö myöskin osoittaa tämän. Tämä liittyy nyt rikkomista ilmoittavien henkilöiden suojeluun ja tässä nyt esitän tällaisia ulkoisia ja sisäisiä ilmoitusmenetelmiä. Totta kai työmarkkinaosapuolet täytyy ottaa mukaan tässä järjestelmässä. No, luonnos ei ole tässä kohdin vielä riittävän selvä sanainen. Direktiiviehdotus kattaa tämän lisäksi ainoastaan ilmoitusoikeuden rikkomusten osalta tietyissä Eurooppa-oikeuden kohdissa. Rikkomukset työntekijöiden oikeuksia vastaan puuttuvat tästä kokonaan. Ja tämä nyt on sellainen asia, joka meidän tulisi muuttaa, koska jos tämä nyt pysyy tällaisena, niin tätä ei millään voi hyväksyä. Oikeusperusta pohjautuu jälleen kerran ainoastaan vain sisämarkkinoiden vahvistamiseen. Tämä ei mene mielestäni riittävän pitkälle. Tämä voi johtaa absurdeihin tilanteisiin. Työntekijä voisi ilmoittaa, että nyt tässä on rikottu eläinten oikeuksia, eläinsuojeluoikeuksia, mutta hän ei voisi kertoa kuitenkaan, että rikottaisiin esimerkiksi hänen omia oikeuksiaan. Ja meidän täytyy katsoa, että tällaisetkin tapaukset nyt kat- voidaan kattaa. No tässä on vielä paljon muutos- ja parantamis- parantamisen varaa ja todellakin odotan yhteistyötä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 sprawa Jakoba Gui przeciwko Republice Mołdawii. Panama-papereiden ohella on myöskin Dieselgate tai Cambridge Analytica, ja nämä tietysti osoittavat sen, että tällaisia henkilöitä tarvitaan. Varsinkin kun ajatellaan nyt globalisaatiota ja myöskin sitä ahneutta, mikä nyt on vallalla, raha, voitto, nämä pyörittävät tätä maailmaa. Ja tästä syystä me tarvitsemme näitä väärinkäytösten paljastajia entistä enemmän. Tietysti ne, jotka toimivat kansalaisten ja yhteiskunnan etujen mukaisesti. Tästä syystä me tarvitsemme unionin laajuisia toimenpiteitä, jotta voimme suojella väärinkäytösten paljastajia. Muutama sana minun puoleltani tähän liittyen 1 artiklasta. Tässä esimerkiksi tätä suojaa rajoitetaan tiettyihin alueisiin. Tulemme ehdottamaan sitä, että tätä laajuutta suurennettaisiin, kun kyse on esimerkiksi mahdollisista kidutustoimenpiteistä. No sitten neljä artiklassa täällä todetaan, että julkiset julkisviranomaiset myöskin katetaan esimerkiksi kunnat, joissa on yli 10 000 asukasta. Mielestämme myöskään muita kuntia ei saisi sulkea ulkopuolelle. Esimerkiksi sellaisia kuntia, joissa on alle 10 000 asukasta. Kyllä sielläkin voi olla suuria luonnon resursseja ja tässä nyt sitten eh, ehkä mahdollisesti saatetaan tehdä jotakin lainvastaista. No, sitten täällä sanotaan, että mm, nyt näitä väärinkäytösten paljastajia suojellaan, jos se ulkoi, ikään kuin ulkoisesti, ulkoista väylää pitkin tekevät näitä paljastuksia. Mielestämme esimerkiksi kilpailurajoitteissa, jossa kaksi yritystä – neuvottelevat jostakin asiasta, niin kyllähän ne sitten tietävät tästä kaikesta. Ja sitten tuo ikään kuin sisäinen väylä ei tuo mitään tuloksia. Ja se voi totta kai olla näille henkilöille myöskin riskialtista. Ja tämä on asia, josta pitäisi vielä käydä keskustelua. Haluaisin vielä omalta osaltani lisätä, että Puola joka tapauksessa tukee tätä ehdotusta. Haluan kuitenkin vielä todeta, että meillä, meidän maassamme on kyllä vaikeuksia hyväksyä tämänkaltainen ohjelma väärinkäytösten paljastajien suojelemiseksi, koska meillä on huonoja kokemuksia näiden tiedon antajien osalta, jotka olivat niin sanottuja epävirallisia työntekijöitä kommunistiaikakaudella. Joten tässä nyt suhtaudutaan hyvin epäileväisesti tällaisia henkilöitä kohtaan, jotka tekevät tällaisia ilmoituksia. Ja me tässä kyllä suhtaudumme hyvin varovaisesti näihin yhteiskunnalle. Täytyy tästä ensin informoida hyvin tarkasti, että ilmiantaja, että häntä kohdeltaisiin hyvänä työntekijänä. Puolassa tämä tilanne nähdään hyvin eri tavalla. Me tässä muistamme edelleenkin kommunismin aikakauden, missä joistakin asioista ei edes kotona voinut puhua, koska sanottiin, että seinilläkin on korvat. Meillä on lainsäädäntöehdotus Puolassa käsillä nyt liittyen ilmiantajan suojeluun, mutta voin kuitenkin sanoa, että tämä on hyvin vaikea asia puolalaisille. Me tuemme kuitenkin tätä direktiiviä. Kiitos paljon. Thank you. Interesting to listen to. Kiitoksia. Oli äh, mielenkiintoista kuulla tämä. Thank you, Chair. And... Uh, kiitos. Ainoa muuten, joka tietää, että nimeni ei ole Toom, vaan Tooma. No, kiitos teille tiedosta työstä. Minäkin kommentoin vähän. Vähän hankalaa nyt, kun ehkä olekaan ihan edellisten kanssa samoilla linjoilla, mutta voi olla, että henkilökohtaiset kokemuksetkin ovat erilaisia muilla edustajilla, kuin minä synnyin Neuvostoliitossa, kuten puolikollega tuossa juuri totesi. Minä elin sellaisen valan alla, joka rohkaisi ja ilmiantoon. Älkää nyt kuvitelko, että pelkästään poliittisiin rikoksiin tämä liittyy Neuvostoliitossa – oli myös korruptiota. Minä olen täysin vakuuttunut, jos me ilmianto ja paljastaminen voi olla vaikeaa ja vaarallistakin, jos ajatellaan niin luottamuksihan yleensä perustuu yhteisön elämään. Kansalaisten, toimielinten, julkisviranomaisten ja lainvalvontaviranomaisten suhdekin pitäisi olla luottamuksen perustaminen. Olen varma myös, että on tapauksia, jossa väärinkäytöstä paljastaminen on tarpeen monissa tapauksissa, mutta täytyy kehottaa käyttämään vain silloin, kun se on todella tarpeen. Täytyy olla hyvin varovainen, ettei soveltamisella la- direktiiviä laajenneta. En halua, että sitä laajenneta koskemaan tapauksia, jossa on myös työoikeuden rikkomisesta. Se liittyy edelliseen aiheeseen, työviranomaisen sen sellaiseen, mikä voi toimia väärinkäytöksen paljastaminen ei pitää olla anonyymi. Anonyymi paljastaminen on tehotonta ja epämoraalista. Aina jonkun täytyy nimensä antaa toimivalta viranomaiselle. Tietosuojamääräyksiä voidaan ajatella, mutta ei anonymiteettiä, ei. Jopa neuvostoliitossa on kiellettyä. En minä vain kokemuksista nyt tarjoa sen enempää sitä sellaisenaan meidän täytyy lähteä siitä, että väärinkäytöksen paljastaminen voi olla perusteltua tai sitten ei. Mutta jos hyvässä uskossa joku tekee, niin sitten tarvitaan suojelua. Mutta kuten meidän täytyy ymmärtää, että on niin helppoa jonkun maine ja hyvä nimi tuhota, on sitten kyse yrityksestä tai organisaatiosta, myön yli vain yhdellä skandaalilla. Minä tuen sitä kantaa, joka komissiolla on. Siinä esitetään menettelyä, että katsotaan ensin sisäisesti yrityksessä ja rakenteita pitäisi olla yrityksessä, että voidaan raportoida ja sitten ratkaista ongelmaa. Myös jos ei ole sisäistä tarkastusmenettelyä, niin se voi johtaa tilanteeseen, jossa ulkoinen seuranta hukkuttaa valituksen. Sitä paitsi meidän täytyy taata se, että luovut rakenteet eivät ole pälkäisen nykyisillä. Muistuttaisin tilintarkastustuomioistuista ja vetomusvaliokunnasta täällä. Siinäkin tulee tietoa EU-oikeuden rikkomisesta. Lopuksi, jos se aiotaan EU-ssa tehdä, ehkä voitaisiin miettiä sitten sen laajentamista hyvänä käytäntönä. Mitä nyt oli keksitty, minä keksin sen nyt maihin, joissa on assosiointisopimus kanssamme kun puhutaan Euroopan unionin veromaksajan rahasta, olisi ihan loogista, joita kumppaneitakin, kun hyötyvät rahasta tekemään samoin tai jotain samansuuntaista. Haluaisin, että olette tietoisia siitä, kun direktiivin luonnosta laaditaan, että löytyy tasapaino, täytyy unionin etuja suojella, mutta myös sidosryhmien etunäkökohtia. Thank you. Jean Lambert. Kiitoksia Jean Lambert. Oletteko käyttää puheenvuoron? Kiitos oikein paljon puheenjohtaja. Eli kiitokset myös esittelijälle, joka antaa meille hyvän pohjan, jolta lähteä liikkeelle. Kiinnostuneena kuuntelin näitä näkemyksiä, joita muut jäsenet esittivät, kun ajatellaan eri kokemuksia ja sitä, että miten tämä tärkeä toimenpide meidän ryhmämme näkökulmasta pitäisi ottaa käyttöön ja tulisi selittää, kun ajatellaan näitä etuja, joita pyrimme tässä suojelemaan. Ihmisten esittämät esimerkit liittyviin hiljattaisiin tapahtumiin. Täällä mainittiin Panama-paperit, Leaks, Cambridge Analytica. Ne ovat sellaisia, että kaikki varmasti ovat yhtä mieltä siitä, että nämä ovat julkisen edun mukaisia ja niistä kumpuaa perustavanlaatuisia kysymyksiä siitä, miten tietyt asiat ovat toimineet. Meille, meidän ryhmällemme tämä on ollut hyvin tärkeä pala lainsäädäntöä ja hienoa, että komissio on nyt vienyt sitä eteenpäin. Me jaamme oikeusperustaan liittyvät huolenaiheet koska tämä liittyy myöskin työlainsäädäntöön. On olemassa tietoja viranomaisia, mutta kun nyt katsotaan hyvin syviä systeemisiä väärinkäytöksiä, niin ei ole mitään syytä sille, ettäkö nämä osa-alueet pitäisi jättää huomiota. Ja kun ajatellaan pahan suopaa raportointia, niin jäsenvaltiolla pitäisi olla jo toimenpiteitä niitä ihmisiä varten, jotka pyrkivät tahallaan äh, tässä henkilöiden tai yritysten maine, maineen rapauttamaan ilman mitään perustaa, joten tar- tässä tarvitaan lisää sakkoja ja myöskin kun ajatellaan sitten, että pyritään estämään esimerkiksi kielteiset vastatoimet, niin tämä pitäisi koskettaa monia. Ja sitten tuo tiedonanto velvollisuus, eli kun nyt on raportoitu, niin ne pitäisi vain jäädä odottamaan, että mitä seuraavaksi tapahtuu, vaan pohtia, että millaisia vaikutuksia, vaikutuksia tällä on kyseiselle henkilölle, joten tämä on meille hyvin tärkeää, mutta kun ajatellaan nyt viranomaisen koko ajan tällaista, niin me kyllä mielellämme kuulemme mielellämme, millaisia ehdotuksia muilta poliittisilta ryhmiltä tulee. Kiitos. Thank you. I cannot see... Kiitos. Täällä ei näytä olevan ketään EFDDstä. Onko ENFn edustajaa täällä paikalla? Ei. Kiitos. Edustaja Hotz, olkaa hyvä. Dziękuję bardzo. Ja chciałbym się odnieść do wypowiedzi pani Ton, która już wyszła akurat. Ja też chciałbym... Kiitoksia se, mitä nyt tässä aikaisempi puhuja sanoi, niin haluaisin sanoa, että olen samaa mieltä edustaja Toomin kanssa. Meidän täytyy olla erityisen varovaisia. Meidän täytyy toimia tässä fiksusti. Täytyy pitää huoli tasapainosta. Me tarvitsemme sellaisia määräyksiä, joiden tarkoituksena on torjua näitä vääriä ilmoituksia ja kyse on myöskin maineesta ja määräyksistä, säännöistä. Me korostamme aina sitä, että henkilö, jota ilmiantajan tiedot koskevat, hänellä pitäisi olla oikeus oikeudenmukaiseen juridiseen prosessiin. Me korostamme sitä, että suojan pitäisi olla riippuvainen siitä, miten todenmukaista ilmiantajan antama tieto on. Ei voi olla niin, että eh, kaikki, jotka eh, vievät tällaisia absurdeja näkemyksiä eteenpäin, saavat ilmiantajan maineen. Tämä johtaa hyvin pitkiin prosesseihin ja sitten näitä henkilöitä vielä suojellaan. Olen samaa mieltä siitä, mitä edustaja Tom juuri totesi meidän täytyy toimia hyvin varovaisesti, mutta uskon, että keskustelun kautta tällaisia ongelmia voidaan ratkaista ja voimme saavuttaa tasapainon sitä kautta. Kiitokset teille kaikille puheenvuoroista. Tarkistusten jättämisen määräaika on 18. heinäkuuta kello 12. Tarkistu, tarkistuksia käsitellään 29.30. elokuuta. Äänestys täällä valiokunnassa 24. syyskuuta ja äänestys jurissa 10. lokakuuta. Sitten kohta 12 esityslistalla Euroopan unionin yleinen talousarvio varainhoitovuodeksi 2019. Kaikki pääluokat. Ja minä tässä lyhyesti puheenjohtajana esittelen tämän 19. kesäkuuta. Me hyväksymme lausuntomme ja mandaatin kolmikantaneuvotteluja varten. me su- näin suuntaviivat äh, budjettineuvottelutiimille ja tässä lausuntoluonnoksessa korostan ja puhun erityisesti työllisyyteen liittyvistä prioriteeteista budjettikohdat, jotka tukevat sosiaalista vuoropuhelua ja toimenpiteitä työmarkkinaosapuolille ovat erityisen tärkeitä, kun kyse on työmarkkinaosapuolten mukaanolon vahvistamista esimerkiksi Euroopan talouden ohjausjaksossa ja Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin toimeenpanossa. Valittelen sitä, että maksumäärärahojen määrää on tässä leikattu, esimerkiksi mitä tulee sosiaalisen vuoropuheluun. On todennäköistä, että tulemme esittämään tarkistuksia, jolla pyritään kasvattamaan maksumäärärahojen osuutta tässä. Valitellaan näiden määrärahojen leikosta ja mm, vaadin, että tässä maksusitomisten ja määrärahojen välillä täytyy löytää oikea tasapaino, jotta tässä näillä politiikan aloilla saataisiin jotain aikaiseksi. Valittelen nyt komission esittämiä leikkauksia 2019 talousarviossa verrattuna vuoden 2018 määrään. Kuten aina, tässä tarkkaavaisesti odotan neuvoston kantaa ja että näitä budjettikohtia, jotka kuuluvat meidän toimivaltaan, että niitä ei leikata. No sitten työviranomainen, josta juuri puhuimme. Minulle ja budjettikollegoille kanta on selvää. Mitään virastoja ei pitäisi luoda allokoimalla tuoret tuoreita määrärahoja pyritään välttämään päällekkäisyydet toisilta virastoilta tai että siirtoja tapahtuisi toisilta virastoilta. Ja nyt sitten avaan puheen tai keskustelun. Jos täällä on varjoesittelyitä paikalla, no edustaja Didier on paikalla, joten annan nyt sinulle puheenvuoron. madame la Kiitos puheenjohtaja ja esittelijä koska nyt ollaan uudessa vaiheessa mietinnön kanssa. Tarkistuksena haluaisin kiittää teitä ja teidän tiimienne, koska me olemme käyneet rakentavaa keskustelua vielä iltapäivälläkin oli tässä varjoesittelyinen kokous tulossa. Me teemme tätä käsikädessä. Aivan alusta lukien ryhmämme kansanpuolue halusi korostaa niitä tekijöitä, jotka ovat meidän mielestämme olennaisimpia, joita sitä paitsi löytyy mietinnöstännekin, siis joka hyväksyttiin kesäkuun 19. Eli että halutaan estää kaikki leikkaukset talousarvioon sosiaalikysymyksissä. Se, että etusia annetaan nuorisotyöttömyyden torjunnalle, pitkäaikaistyöttömyyden syrjäytymisen ja köyhyyden torjunnalle – käytettäisiin rakenne, ravvaroja tehokkaammin ja järkiperäisemmin, jotta tämä unionin tärkeä politiikan ala voisi edelleen jatkaa täysimittaisesti. Sitten nuorisoaloite, joissa sitoumusmäärärahat täytyy säilyttää ensi vuonna samalla tasolla kuin tälläkin, tänäkin vuonna 350 miljoonaa. Mutta on jotakin yksityiskohtia, jotka, joita voitaisiin edelleen kohdata meidän mielestämme. Ensinnäkin olen sitä mieltä, että olisi ihan oikein tarjota sinällään komission tarjoamaa vattimatonta kasvua sosiaaliseen, alueelliseen ja taloudelliseen kohesioon. Se vastaa oikeastaan ihan sitä, mitä tässä valiokunnassakin on ajettu. Toiseksi valittelen kovasti sitä, että on EURES-varoja leikattu 27,5 prosenttia elementtejä, kuten myös makrorahoitusta yrittäjyydelle 23 prosenttia leikkausta. Me vastustamme tällaisia leikkauksia ja toivottavasti tämä näkyy sitten myös tekstissä, kun tarkistuksia tehdään. Olemme sitä mieltä, että nämä ohjelmat liittyvät työllisyystukeen ja yrittäjätukeen, niin varmaan pitäisi olla nyt vähintään samalla tasolla ensi vuonna kuin tänäkin vuonna. Sitten lopuksi koehankkeista. Ikävää, että joidenkin hankkeiden ennakkoarviointikomissiossa ei mennyt oikeaan suuntaan. Ajattelen tässä totta kai kollegani Rova Klunen koehanketta liittyen syöpämetastaasin työpaikoilla. Ja siellä oli D annettu sillä, vaikka olen kyllä sitä mieltä, että komission tekemä analyysityö ei ihan vastannut niitä ponnisteluja, mitä puolestaan oli kollegat tehnyt. Haluamme, että se arvioidaan uudelleen, vaikka tiedänkin, että mahdollisuus on kovin vähäinen. Lopuksi vielä haluaisin, että valtiovarainviranomainen ottaisi myös koehankkeet ja sitten, että otettaisiin nämä AV-merkinnät saaneet tämän vuoden talousarvio niin, että ne voitaisiin mahdollisimman nopeasti jo toteuttaa, koska koehankkeet voivat tarjota innovoivaa politiikkaa työllisyydessä, osallisuudessa. Ja nyt on tärkeää päästä nopeasti eteenpäin näissä kysymyksissä, koska sosiaalinen tarve on niin suuri Euroopassa. Kiitos. Thank you. Uh, Kiitoksia. Seuraavaksi Agnes Jongerius, SD. Indeed speaking uh, on behalf of our... Niin, minä puhun tässä varjoesittelijän Gutierrez puolesta. Yleisluontoisesti sanoisin, että pitäisi käydä selväksi se, että tätä luonnosta voimme tukea. Pääperiaatteet on otettu tekstiin mukaan tietännette meidät kyllä, eli vahvistaisimme tätä ja täydentäisimme tätä. Mutta yleisluontoisesti no, 2020 tavoitteet sosiaalipilarissa ja sitten nuo YK on kehitystavoitteet ovat hyvät pääperiaatteinamme vuoden 2019 talousarviota rakennellessamme. Ongelma on tietysti juuri se, että neuvosto jäsenvaltioineen lisää tähän aina sitten entistä enemmän kysymyksiä etusijalle kansallisten hallitusten ehdotukset eivät välttämättä sitten takaa tähän kuitenkaan lisävaroja unionihankkeiden toteuttamiseksi, ja tämä meidän mielestämme sitten vaikuttaa unionin lopputuloksiin ja siihen, että se pystyy vastaamaan kansalaisten toiveisiin. Se on vastuutontakin ja näin sitten turhautuneisuutta ja epäluottamusta ja pettymystä unioniin ja koko Eurooppaan alkaa ilmetä entistä enemmän. Meidän, mielestä, meidän mielestämme pää asia seuraavana vuonna sosiaali- ja työllisyysasioissa on se, että voimme luoda synergioita ja näin sitten voimme myös vähentää sosiaalista eriäväisyyttä, mikä kävi sitten tuossa komission ehdotuksessakin esille unionin ohjausjakso tilastotiedoissa ja sen esittämissä ongelmissa jos talousarviota leikataan työllisyys- ja sosiaaliasioissa, ta ainoastaan luo entistä enemmän ongelmia. Ja näin siis tuo epätasa-arvoisuus onkin jo ongelmana, ja sitä pidetään jo muutenkin tämän hetken suurimpana ongelmana. Haluaisin mainita vielä neljä ohjelmaa, eli tuo nuorisotakuu. Tässä meidän painostuksestamme pyydetään parlamentista vahvaa tukea tälle nuorille ihmisille, ovat he sitten maaseutualueelta tai kaupunkialueelta kotoisin. Eli nuorisotakuu on hyvin ohi- kohdistettu ohjelma ö, määräaikaiseen e, erityis, toivottavasti määräaikaiseen erityisongelmaan ja meidän täytyy sitten kohdentaa varoja pitkän aikavälin sosiaalisiin kohteisiin. Sitten seuraavaksi lasten takuu. Lapset asetetaan etusijalle ja heihin sitten ensisijaisesti sijoitetaan, jos lapsiköyhyyteen ei puututa ja eikä ryhdytä päättäviin poliittisiin toimiin, niin ajaudumme siihen suureen vaaraan, että suuri osa tulevasta sukupolvesta ajautuu syrjäytyneeseen asemaan Eli pitäisi tuleville sukupolville tarjota vastaavia mahdollisuuksia ja myös se taata, että kaikilla kansalaisilla olisi riittävät palvelut ja riittävät keinot pärjätä elämässä. Ja näin kaikki yhteiskunnan jäsenet voisivat menestyä. Ja näin myös sitten köyhyyteen voitaisiin puuttua ja eritoten lapsiköyhyyteen ja näitä sitten voidaan pitkän aikavälin sosiaalisin ohjelmin ja vakauttajin toteuttaa. Rakenteellisia uudistuksia tietysti kaivataan. Me tarvit, meidän täytyy muistaa, että investointeihin täytyy kiinnittää huomiota ja näin luoda vaurautta Eurooppaan ja kasvupotentiaalia luoda. Ja neljänneksi, hetkinen kolmanneksi, tuo työmarkkinavuoropuhelu. Emme me voi puhua laadukkaista työpaikoista ja palkkojen nostamisesta, jos emme kiinnitä huomiota myös sitten työntekijäjärjestöjen vahvistamiseen, kun nämä työntekijäjärjestöt tietysti ovat olennaisia työpaikojen laadun tarjoamisessa, takaamisessa Euroopan unionissa. Myös nämä solidaarisuustekijät tässä ovat ja tällaiset foorumit ovat olemassa. Ja tässä ei saisi sitten taas sitten johtu, toimivia ohjelmia aihe, ajaa ahdinkoon uusin ohjelmin. Tästä ei ole minkäänlaista selvyyttä rahoitusprosessista, näiden aloitteiden rahoittamisesta, ja siksi meidän täytyy saada selvät sävelet tässä omassa tekstissämme kysymykseen. Kiitos. Uh, thank you. Uh, Kiitos. Seuraavaksi puheenvuoron saa edustaja Terebesius, ECR, olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja. Tämä EUn talousarvio kattaa vuodelle 2019 noin 166 miljardia euroa maksusitoumuksia ja näin ollen kasvua on 3 prosenttia. Se on paljon rahaa. Ja kun ajatellaan Brexittiä, ja mahdollisia kauppakonflikteja, niin melko mukava EU näkee tämän talousarvion investointitalousarvion ja näinhän tätä myöskin käytetään. No periaatteessa tämä ei ole mikään huono ajatus, mutta se osoittaa sen, että myöskin suuria ongelmia on. Budjetin pitäisi aina toimia eurojärjestelmän ongelmien ratkaisijana siirtojen avulla. Kyse ei ole siitä, että rahaa siirretään oikealle alueelle, vaan kyse on siitä, että siis se, että sitä vie, siirretään oikealle alueelle eikä, eikä että sitä käytetään oikein. Tässä nähdään siirtoa köyhille alueille, mutta sitä ei valvota riittävästi. Usein on kyse ainoastaan siitä, että tehdään joitakin siirtoja, mutta se ei kuitenkaan ole oikea lähestymistapa. Me tarvitsemme enemmän seurantaa, me tarvitsemme enemmän omaa vastuutta ja tarvitsemme enemmän budjettikuria. EU yrittää tässä Ranskan mallin mukaan edistää erilaisia teollisuusrakenteita ja tämä ei voi toimia EU ja jäsenvaltiot tekisivät paremmin, jos tässä markkinavoimien markkinavoimia vastaan taisteltaisiin sille, että byrokratia vähennettäisiin. Se auttaisi yrityksiä, myöskin pk-yrityksiä ja teollisuutta niin, että voitaisiin luoda työpaikkoja, sillä politiikan avulla työpaikkoja ei luoda, vaan markkinat ovat edelleenkin tästä vastuussa. Sosiaalisen oikeuksien pilari on poliittinen julistus, se ei ole laki, mutta usein kuitenkin tehdään niin, ikään kuin se olisi enemmän kuin tällainen julistus. Ja siis sitä käytetään pohjana, jotta voidaan oikeuttaa suurten summien hallintaa. Ja en halua aina vain valittaa, haluan sanoa myöskin myönteisiä asioita. Sen, että tämä äh, se, että tämä vahvistaa eurooppalaista rajasuojaa, niin sillä vahvistetaan sosiaaliturvaa ja on hyvä, että lisää varoja myöskin annetaan siten, että äh, sotapakolaiset voidaan hoitaa hyvin Turkissa – Tämänhetkinen rahoitustilanne on melko hyvä, mutta huonompiakin aikoja on edessä. Meidän täytyy tarkkaan katsoa, miten vähäiset määrärahat käytetään. Parempaa valvontaa, seurantaa yksittäisten ohjelmien kohdalla on tärkeää. Täällä puhuttiin myöskin nuorisoaloitteesta jo neljä vuotta olen vaatinut, että nuorisoaloitteen tuloksia täytyy valvoa niin, että voimme tarkastaa, että onko määrärahat todellakin käytetty järkevästi. Tässä valiokunnassa tätä ei koskaan hyväksytä. Täytyy tarkastaa, että käytetäänkö varoja oikein. Ne ovat eurooppalaisten veronmaksajien varoja. Meidän pitäisi niitä käyttää hyvin harkiten. No sitten tuo lähentymistavoite, se on vaikea saavuttaa. Lähentyminen euroalueella on mennyt takapakkia, eikä nyt auta, että tässä käytetään varoja entistä enemmän eikä valvota riittävästi, että niitä siirretään heikoille alueille. Meidän täytyy tässä varautua perustavanlaatuisiin muutoksiin ja täytyy pyrkiä tekemään tämä menestyksekkäästi. Minä yritän tässä tukea esittelijää rakentavin ratkaisuehdotuksen. Kiitos. Thank you. Then... Kiitoksia. Seuraavaksi Jean Lambert, Lambert vihreistä. Kiitos puheenjohtaja. Ja lyhyesti yleisesti ottaen tuemme ehdotuksen sisältöä ehdotuksen mukaan, mutta kuitenkin otaisin esille äsken esille tulleen kysymyksen liittyen nuorisotyöttömyysaloitteeseen. Meillä se on aina ollut tärkeää tilintarkastustuomioistuimen kertomuskin meillä on, jossa oikeastaan sanotaan, että jos halutaan sillä päästä tavoitteisiinsa, niin kyllä siinä tarvitaan enemmän voimavaroja. Ehkä olisi hyvä sitten syynnetä, että rahaa käytetään oikein ihan järkevä ajatus. Ehkä siihen nyt on palattu ennenkin, mutta jäsenvaltiot vaikuttavat kovin vastahakoisilta noudattamaan tätä ajatusta minun mielestäni. On kuitenkin tärkeää. Tärkeää on myös, että juuri nyt, näinä aikoina, ei nyt työllisyys- ja sosiaalimenoista tingittäisiin. Nimittäin niin kipeästi niin niitä tarvitaan. Jos jäsenvaltiot haluavat käyttää johonkin muuhun enemmän, niin sitten se kertoo talousarvioasennoitumisesta muutenkin, että pitäisi aina enemmän saada aikaa vähemmällä. Niin, niin silläkin on rajansa. Siksi haluaisimme kovasti varojen säilyvän oikeastaan kasvavankin nuorisoaloitteessa Aiomme tehdä sen suuntaisia tarkistuksia. Kiitos. Thank you. Just to remind you. Kiitos. Haluaisin muistuttaa teitä siitä, että tarkistusten jättämisen määräaika on huomenna 12. heinäkuuta kello 16 iltapäivällä siis. Äänestys toimitetaan täällä valiokunnassa 29. elokuuta aamupäivällä. Budjettitarkistusten jättämisen määräaika. Tähän yksittäiset jäsenet voivat siis näitä esittää täysistuntoon ja budjettitarkistusten jättämisen määräaika. Ja tähän kuuluvat myöskin ryhmät on 6. syyskuuta. Ja tässä on nyt tehty ehdotuksia, että jaetaanko rahat uudestaan, mitä meillä on jo budjetissa, vai etsimmekö jostain lisärahaa budjettiin. Tässä ovat siis nämä kaksi vaihtoehtoa. Meitä on melko vähän täällä, mutta Tämä oli lyhyt, mutta tärkeä keskustelu tästä huolimatta. No sitten kohta 12 on käsitelty ja siirrymme kohtaan 13. Työntekijän taloudellisen osallistumisen rooli työpaikkojen luomisessa ja työttömien aktivoimisessa. Annan puheenvuoron edustaja Renate Weberille. Olkaa hyvä. Madam Chair, um, I think... Kiitokset Hyvät kollegat, muistan, että, että kun ensimmäistä kertaa tästä puhuimme, niin mm, samantyyppisiä kommentteja kuultiin kaikista puolueryhmistä ja tukea myös 111 tarkistusta tähän on tehty ja näistä sitten 26 kompromissiluonnosta on valmisteltu eilen Meillä oli tästä virkamiehistön kanssa kokous hyvin moni asia kävi ilmi tuossa kokouksessa ja varjoesittelijöiden kokous on 28. päivä elokuuta tiedossa ja siellä sitten käymme näitä välitysratkaisuja läpi. Ja kuten jo alusta alkaen sanoinkin, niin ajatuksena ei ole se, että meillä olisi unionitason lainsäädäntöä näissä asioissa sen kummemmin siinä, miten sitten työntekijät voidaan osallistaa taloudellisesti, vaan pikemminkin hyvistä käytänteistä voitaisiin oppia eri maista saaduista kokemuksista. Eli nyt on kyse suuntaviivoista, kokemusten vaihdosta ja sen sellaisesta, ja toki sitten myös muutamasta äh, kohdasta, johon huomiotamme tulee kiinnittää ja yhtenä tärkeimpänä se, että työntekijöiden täytyy saada koulutusta sillä tavalla, että he ymmärtävät, mitä tämä taloudellinen osallistaminen, tar- osallistuminen tarkoittaa, koska tietenkään me emme voi väittää mitä tahansa, ja siksi meidän täytyy taata se, että kaikki edut ja haitat sitten ymmärretään tällaisesta toimesta. Ja tämä voidaan toki sitten yritystasolla toteuttaa, mutta uskon, että sen pitäisi kuulua myös jäsenvaltioiden harteille todellakin sitten oikealla tavalla asia esittää. Toki edelleen, kuten jo ensiksikin sanoin, niin ei minkäänlaista syrjintää sallita kenenkään työntekijän osallistumisessa. Eli kaikkien osallistuminen pitäisi olla sallittua ja myös sitten yksi tärkeä asia liittyy siihen, miten paljon tietoa voidaan sitten jakaa milläkin hetkellä, koska tämä sitten saattaisi olla uusi ongelma, jos halutaan vaikkapa yrityksiä sitten ryhtyä listaamaan, eikä sitä välttämättä voi sitten aina julkistaa kaikkia tietoa. Mutta toivotaan, ettei tätä sitten tietenkään väärin käytettäisi tämä nyt sitten periaatteessa juuri se, mitä minun piti teille tänään kertoa. Ja totta kai kuuntelen sitten vielä myös kollegoita tässä. Kiitokset. Thank you. Then I'll give the... Kiitoksia. Seuraavaksi puheenvuoron saa Angus Jongers. Hän korvaa Emilian Pavelin SDstä. Ole hyvä. Indeed starting. the end of the day. Päivä on päättymässä, anteeksi. Joku on unohtanut äänestyskorttinsakin jopa. No se on sitten eri asia. En nyt ole todellakaan osallistunut, mutta Emilien puolesta. Hän ei nyt täällä voi olla keskustelussa, hän sitten pahoittelun, se antoi minulle joitakin kommenttejaan. Ensinnäkin hänen kantansa tähän asiaan. Hän on sitä mieltä, että työntekijöiden talouden osallistuminen, TTO, voi olla hyödyllistä sekä työnantajille ja yrityksille, jos työntekijät ovat todella mukana kuulemisessa, päätöksenteossakin, jos järjestelmät sisältävät riittävästi myös tiedottamista ja koulutusta. No mitä hyötyä sitten voi koitua? Mainittakoon kestävä hallinto, rakentavaa työmarkkinasapuolten vuoropuhelu, kuten paljon muitakin näkökohtia. Ty- työntekijöiden tyytyväisyys työhön, se motivointi, kehitysmahdollisuudet ja totta kai se, että omi yritykseen ja myös osaamisen ja suorituskyvyn lisääminen ja tuottokin, kuten täällä esittelijä jo totesikin, niin on todellakin tarpeen, että työntekijät saavat kunnon tietoa. Onhan siinä totta kai omat vaaransakin tässä näissä järjestelmissä. Esimerkiksi, että siinä voit kokonaan investointinsa menettää, jos yritys menee konkurssiin, paitsi että menet myös työpaikkansa, eli kaksinkertainen tappio taloudellisesti. Ryhmämme haluaisi korostaa sitä, että työntekijöiden taloudellisen osallistuminen olisi aina täydennys työsopimuksen perustuvaan palkkaukseen ja myös ajatellen sosiaaliturvamaksuja, eikä korvaa millään muotoa sitä niin, että jompaa kumpaa näistä leikattaisiin. Lisäksi kollega Pavel haluaisi korostaa sitä, että osallistuminen ohjelmiin olisi työntekijöille vapaaehtoista. Sen ei pitäisi vaikuttaa heidän liikkuvuuteensa tai ryhtyä työtaistelutoimiin. Lopuksi hän vielä toteaa, että hän odottaa nyt innolla työtä teidän esittelijän kanssa ja muiden varjoesittelijöiden kanssa. Kiitoksia nyt työstä tähän asti. Odotamme mielenkiinnolla jatkoa. Thank you. Then... Kiitoksia. Sitten annan puheenvuoron edustaja Sanderille. Onko hyvä. Merci, Madame la Présidente. Kiitän puheenjohtaja. Tulin tänne myöhässä, olin Ekonissa äänestämässä ja mielestäni täällä puolestaan olette etuajassa. Kuitenkin kiitokset esittelijälle tästä työstä. Oikein hyvin se on perusteutuu hyvä työn jatkopohja ja pitkälti oikean suuntaan se on kulkeutunutkin ryhmämme suuntaviivoja ajatellen työntekijöiden taloudellisen osallistamisen edistämiseksi. Ja tämä, nämä reilu sata tarkistusta, jotka on tähän tehty, parantavat sitä entisestään. Ja minä olen kansanpuolueen varjoesittelijänä ja muistuttaisin teitä niistä pääviesteistä, joita ryhmämme haluaisi tuoda kuultavaksi parinkymmenen tarkistuksen kautta, jotka olemme tehneet ensiksikin. Toki työntekijöiden taloudellinen osallistuminen kaipaa kehittämistä ja rohkaisua, koska se sitten tarkoittaa, että tasa-arvoisemmin voitaisiin yrityksen sitten tuottamaa arvoa ja voittoa jakaa ja jokaisessa jäsenvaltiossa. Uskon, että tämä on sitten olennainen asia olemassa olevien järjestelmien noudattaminen ja kansallisten yrittäjyysjärjestelmien noudattaminen Euroopan unionin tasolle tosin tarjo, tarvitaan tällainen parhaiden käytänteiden vaihtojärjestelmä ja miten voidaan sitten myös ö, näitä esteitä pyrkiä poistamaan yrityksissä. Ja sitten toiseksi on aivan olennaista, että työntekijöiden taloudellinen osallistuminen kaipaa tietoa, tiedon välittämistä Eli että työntekijät voivat sitten täysin ymmärtää, mitä tekevät, minkälaiset erot ja vaarat tässä sitten voivat olla näissä erilaisissa osallistumisjärjestelmissä. Ja vielä lopuksi olennaista on myös se, että tuo taloudellinen osallistuminen on vapaaehtoispohjalta toimivaa ja PK-yrityksissä on sitten omat järjestelynsä. Täytyy myös taata se, että nämä pienet yritykset eivät sitten mitään, minkään suhteettoman kohtelun kohteeksi joudu täytäntöönpannessaan tämän tyyppistä osallistumista järjestäessään työntekijöille taloudellisella puolella. Olen todellakin iloinen siitä, että näin on toimittu ja voimme tehdä yhteistyötä tämän asian eteen. Keskustelut ovat sitten jo lähteneetkin käyntiin teknisessä kokouksessa. Oikein hyvässä hengessä edettiin siellä ja olen varma, että sama rata voimme jatkaa. Kiitän. Thank you. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Gerike. Olkaa hyvä. Paljon kiitoksia puheenjohtaja Ulfskug, Arvoisa esittelijä Weber, työntekijöiden osallistuminen voi olla todella hyvä väline, joka kasvattaa työntekijöiden motivaatiota ja vahvistaa sitoutumista yritykseen periaatteessa. Kyse on kuin, kyse on kuin vedos, vedosta omasta toiminnasta. Se voi olla hyvä perusta uudelle yrityskulttuurille, missä työntekijöiden ajatustensa ja aloitteidensa kautta lähtevät mukaan yrityksen toimintaan, voivat vahvistaa yri, yrityskulttuuria ja parantaa työntekijöiden tilannetta, mutta tähän tarvitaan myöskin selkeät säännöt. Ja tämä me tässä mietinnössä ilmaisemme. Ei voi olla niin, että pörssinoteratut yritykset pakottavat johdon mukaan tähän toimintaan, eli että pakottaisi mm, näiden osakkeiden omistajiksi, mutta sääntöä täytyy yksinkertaistaa niin, että myöskin pk-yritykset hyötyvät, varsinkin kun ajatellaan perheyrityksiä, pieniä yrityksiä, työntekijöiden osallistuminen voisi antaa paikan päällä tarvittavia impulsseja. Minä toivoisin näitä impulsseja, jos me puhumme päätöslauselmastamme tässä suhteessa. Byrokratian vähentäminen takaa lisäarvoa työntekijöille, eikä heitä näin pyritä hyödyntämään – ja tätä voidaan käyttää PK-yrityksissä. Pyydän, että yhdessä saamme aikaiseksi eurooppalaisen työntekijöiden osallistumisen näyttämön, jossa siis sekä työntekijät että työnantajat otetaan huomioon. Kiitos. Thank you. Then I'll give the floor to... Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Lambert. Thank you. The, uh, I don't have much... Kiitos. Ei paljon, paljon lisättävä siihen, mitä kollegat ovat todenneet, mutta kun ajatellaan työilmapiiriä tässä, halua löytää yhteisymmärrys. Kiitos esittelijälle siitä. Vahvistaisin sen oikein, että se mitä täällä on todettukin, että nämä järjestelmät eivät oikeastaan ole palkankorvikkeena. Se on perustavanlaatuisinta, ettei siinä riskiäkään siirretä kenellekään, varsinkaan ihmisille, jotka eivät ole siinä asemassa, että voivat sen vastuun kantaa joka tapauksessa. työntekijöiden osallistuminen on varsin hyödyllistä myös, jos ajatellaan työvoiman pitämisestä kiinni. Tavallaan, että on tiukemmin kiinni yrityksen toiminnassa, se on meille tärkeää. Ja totta kai, jos sitten viime kädessä myös riskin jako on yksi keino, ehkä tämä ei näin yritysmaailma riittävästi saa edes huomiota näissä rakenteissa. Tässä ehkä tärkeimmät seikat meille. Vapaaehtoisuus ei palkan, palkan korvikkeena eikä taloudellisen riskin siirtämistä. Mutta emme nyt kauheasti tältä vaadikaan. Ei se mikään ihmeratkaisu ole, vaikka jotkut tässä valiokunnassa joskus ovat nähneet, että se on se ainoa oikea tie eteenpäin. Eikä se nyt olekaan tässä tuntumana, vaan väis, tai lähinnä, että se on kiintoisa, joka sitoutumista vahvistaa, kuinka se sitten toimii työpaikkojen luomisessa, aktivoimisessa, niin varmasti tässä löytyy kyllä keinoja päästä eteenpäin tämän mielenkiintoisen hankkeen kanssa. Thank you. Kiitos. Edustaja Weber, muutama sana ehkä vielä teiltä. Colleagues, I want... Kiitokset. Niin, mainitsemanne periaatteet ovat tässä mukana ja myös sitten näissä välitysratkaisuluonnoksissa mukana. Kyse on vapaaehtoisesta pohjasta ja siitä, että mietimme sitten täydentävyyttä ja hyötyjä työntekijöiden kannalta, koska emme missään tapauksessa voi asettaa työntekijöitä huonompaan asemaan ja heitä haittaavaan asemaan. Tietysti kyse on myös syrjimättömyydestä ja myös siitä, että me välitämme tietoa oikealla tavalla ja myös saamme heidät ymmärtämään, minkälaisia riskejä tässä on. Mehän me halua ajaa ihmisiä sellaiseen tilanteeseen, että he olisi, ajautuisivat huonompaan tilanteeseen kuin nykyisellään. Kuitenkin on totta myös se, että on olemassa erilaisia järjestelmiä nykyisellään jäsenvaltioissa, unionissa. Vaikuttaa siltä, että nämä, tässä on nyt käynyt niin, ettei järjestelmää käytetä niin kuin oikein olisi, sillä tämä voisi luoda enemmän työmarkkinoille vakautta myös siksi, että sellaisina aikoina, kun yritykset ovat vaikeuksissa, niin tätä voitaisiin käyttää yritysten tukena ja myös tietenkin työntekijöitä näin voidaan tukea. Kiitokset teille kaikille. Odottelen teitä neuvotteluissa varjoesittelijän kokouksessa 28. elokuuta. Oikein mukava ja rentouttava loma myös. Thank you. Kiitos. Äänestys täällä valiokunnassa on suunnitteilla 24. syyskuuta eli kesätauon jälkeen ja sitten äänestys toimitetaan marraskuussa Kiitän teitä kaikkia. Haluaisin muistuttaa teitä, että meillä on koordinaattoreiden kokous huomenna kello 9. Päättyy 10.30. Ja tämän jälkeen sääntömääräinen valiokuntakokous jatkuu. Puhumme Euroopan sosiaalirahastosta. Meillä on toivon mukaan kaksi tuntia aikaa käydä keskustelua siitä. Toivottavasti jotkut teistä tulevat tuohon keskusteluun, koska se on tärkeää. Ja edustaja Rova Sukova Euroopan komissiosta tulee alustamaan. Ja kuten tiedätte, aina kiistellään rahoista ja siitä, miten niitä on tarkoitus käyttää toivon, että yritätte tulla paikalle ennen kuin tuo todellinen kesätauko alkaa. Kiitos.